järjestelyn ja muiden kysymysten suhteen erityisesti nykyisessä taloudellisessa vaikeassa tilanteessa. Kiitos komissaari Reding. Me käsittelemme tämän mietinnön loppuun. Huomenna 12 äänestetään seuraavana esityslistalla. Kollega Mitchellin mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä. Olkaa hyvä. Neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Euroopan kehitysyhteistyön rahoitusväline on aika voimakas väline. Se kattaa vuodet 2007-2013 ja tällä meillä on käytössäni lähes 17 miljardin euron budjetti köyhyyden poistamiseksi ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Parlamentti on seurannut hyvin lähennä, läheisesti tämän välineen käyttöä, jotta voimme varmistaa, että rahoja käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission ehdotukset seuraavan rahoitusvälineen eli vuoden 2013 välisen välin, rahoitusvälineen esitys. Tämä valiokunta on, on analysoinut nyt rahoitusvälineen käyttöä tähän saakka ja miten jatkossa uutta rahoitusvälinettä voitaisiin käyttää. Meidän valiokuntamme oli yksimielinen seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Me tarvitsemme sellaisen välineen, joka tähtää köyhyyden poistamiseksi, kuten Lissabonin sopimuksessa mainitaan ja että se, äh, sitä käytetään vain kehitysmaihin. Uudessa välineessä pitää olla sellaisia äh, äh, toimia, jotka jota käytetään OECDn kehitysapukomitean määrittämiä virallisen kehitysavun kriteerejä täyttäen. Ja itse asiassa tämän pitäisi olla tiukempi kuin nykyinen väline. Me emme mitenkään mitenkään halvenna tällaisia tärkeitä yhteistyö, yhteistyö eli no, nousevien talouksien maiden kanssa. Kuitenkin meidän tämän välineen tarkoituksena on nimenomaan kehitysyhteistyötä kehittää. Ja senpä takia se esimerkiksi terveys ja koulutus jotka liittyvät tiettyihin vertailukohtiin. Esimerkiksi 20 prosenttia näistä maantieteellisistä ohjelmista pitää käyttää nimenomaan näihin ensisijaisiin tavoitteisiin, nimittäin perusterveys ja peruskoulutus. Ja tämän pitää, tämä pitää myös ottaa tässä pitää ottaa huomioon myös y- ympäristönäkökulma e, ja e, katsoa, millainen verotusjärjestelmä olisi e, kohtuullinen, varsinkin tällaisen keskitulon kehitysmaiden osalta myös kuitenkin pitää vielä pystyä osia, väestön osia pelastamaan köyhyydestä. EUn kehitysyhteistyö pitäisi reaali, reaalimäärissä nostaa tähän 0,7 tasolle kollektiivisesti BKTIstä. Koska kehitysyhteistyövaroja on vähän, niitä pitää käyttää tehokkaasti ja vaikuttavasti ja niitä pitää koordinoida myös jäsenvaltioiden kanssa ja parlamentti sen takia tukee tällaisen yhteisen strategiapaperin laatimista. Komissio itse on sanonut, että tämä antaisi jopa kuuden miljardin euron säästöt vuodessa, mitä tällä rahalla saataisiin kehitysmaissa aikaiseksi. Sitten lopuksi menettelystä. Kun komissio tällaisia uusia strategisia asiakirjoja ja hyväksyy, niin parlamentin kantaa pitää kuulla yhtä lailla kuin neuvoston. Meidän pitää Lissabonin sopimusta tässäkin yhteydessä noudattaa Eh, tällä viikolla annetaan ohjeistusta, miten neuvotteluissa jatketaan tämän uuden eh, kehitysvälineen eh, suunnittelussa. Ja toivon, että me saamme koko talolta yhtä lailla tukea tälle mietinnölle. Sitä valiokunnassa tuettiin hyvin paljon. Tässä kuitenkin on paljon kokemusta yhteisistä neuvottelusta ja, ja me saimme, me saimme tämän, tämän kehitysyhteistyövälineen osalta 14 erillistä lainsäädäntöaloitetta eh, fuusioitua yhdeksi ainoaksi. Kiitos kollega Mitchell, Catch the Eye-vaihe, Rova Vasescu. eradicarea sărăciei este un Puhemies, Köyhyyden poistaminen on Euroopan unionin keskeisimpiä tavoitteita, kun tarkastelemme asioita kansainvälisesti. Nyt toivomme äh, <clears throat> keinoja, joiden avulla on mahdollista parantaa tuloksia ja toimia myöskin äh, YK äh, haasteiden mukaisesti, jos haluamme toteuttaa ja, ja päästä tavoitteeseemme. Meidän on oltava entistä tehokkaampia ja toimittava sillä tavoin, että kaikkein haavoittumimmassa asemassa olevat väestönosat ja kehittyvät maat otetaan toimintamme kohteeksi ja myöskin rahoitus löydetään. Meidän on rohkaistava kehitysyhteistyötä nimenomaan näissä maissa. Ja se tarkoittaa sitä, että myöskin toimia tarvitaan reippaasti lisää. Kiitos, seuraavana Rovatika. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Euroopan unioni voi auttaa kehitysmaita – taistelemaan paremman, paremmin köyhyyttä vastaan ja saavuttamaan vuosituhat tavoitteet. Minä itse uskon, että ne toimet, jotka auttavat kehitysmaita ilmastonmuutoksen torjunnassa, ovat myöskin tärkeitä. Ja tervehdin ilolla kaikkia toimia, joissa Euroopan unioni rahoittaa ekosysteemien suojelua. Tämä tekee resurssien käytön mahdollisuudet paremmiksi. Ne tulee uudistuvaan energiaan ja yksityisiin rahoitusmuotoihin. Kehitysmaille on myönnetty varoja, jotta ne voisivat taistella ilmastonmuutosta vastaan – mutta me emme ole tarkistelleet kaikkia näitä ekologisia mekanismeja, jotka tekisivät mahdolliseksi jäsenmaille myöntää lainoja kehitysmaille. Haluaisin enemmän aikaa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana kollega Savoska saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président, madame la vice-présidente. Kiitos puhemies, komission puhe, varapuheenjohtaja saimme kuulla äsken kehitysyhteistyövaliokunnan tunnetun jäsenen selvityksen omasta mietinnöstään. Haluan kiittää häntä siitä. Tässä yhteydessä tarvitsemme kuitenkin subsidiaattiperiaatteen kunnioittamista. Kuitenkaan pelkästään rahan käyttö ei ole riittävää. Me tarvitsemme länsimailta tukea kehittyville maille ja toivommekin, että jatkossa hallitukset toimivat tämän periaatteen mukaisesti. Meidän on luonnollisesti peräänkuulutettava ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta äh, tämä edellyttää myöskin sitä, että äh, kaikille äh, väestöosille tarjotaan siihen mahdollisuus ja se edellyttää meiltä myöskin rahoituksellista apua. Kiitos kollega Saposka. Seuraavana lopuksi Rovotancilla. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Așa cum a subliniat și raportul. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Kuten esittelijä sanoi, köyhyyden poistaminen on yksi kaikkein tärkeimpiä tavoitteita tässä kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä. Tämä väline on Euroopan unionin perustama, jotta se voisi auttaa kehitysmaita meillä on uusi haaste tämän rahoitusvälineen suhteen, nimittäin se, että meidän täytyy kohdata elintarvikekriisi, joka johtuu kuivuudesta ja kansainvälisellä markkinoilla tapahtuvasta keinottelusta. Meidän täytyy toimia nopeasti ja joustavasti Euroopan unionissa, jotta voisimme vastata tähän nopeaan markkinoiden muutokseen. Ja meidän pitää säilyttää koherenssi uusien tavoitteiden suhteen Tämän prosessin kohdalla Euroopan parlamentin täytyy tehdä töitä komission kanssa, jotta kehitysyhteistyö voisi jatkua ja jotta demokraattinen ja taloudellinen valvonta voisi toimia parlamentissa. Kiitoksia. Kiitos. Näin me päätimme käsitellä aivaiheen ja lopuksi sitten käsittelyssä annan komission varapuheenjohtaja Rovareningille puheenvuoron. President, the commission welcomes the Kiitos. Komissio pitää parlamentin kommentteja hyvinä ja on hyvä, että olemme suurimmasta osasta asioita yhtä mieltä. Erityisesti sitä, että jatketaan tätä dialogia tämän demokraattisen valvonnan osalta. Ja tämä dialogi on tähän saakka ollut hyvin menestyksekästä. Me pahoittelemme vain, että parlamentti ei ole sitä mieltä, että jotkut päätöslauselmista tai näistä, näistä ohjelma-asiakirjoista olisi ollut sataprosenttisen hyviä. Me kuitenkin olemme pyrkineet ottamaan parlamentin kannan mukaan mahdollisimman nopeasti. Kun yleensä me katsomme näitä kriteereitä ja senpä takia meidän pitäisi edelleenkin jatkaa tätä välineen määrittelemistä. Meidän pitäisi keskittyä myös EUn intresseihin, joita täydentää sitten tämmöiset tema- temaattiset ohjelmat, joissa keskitytään kansalaisjärjestöjen vahvistamiseen, paikallisten viranomaisten vahvistamiseen. Esimerkiksi maahanmuutto, turvapaikka teemoina kuuluvat myös tähän yhteistyöhön ja esimerkiksi ihmisiin investoiminen kuuluu näihin vuosituhattavoitteisiin, koska me emme saa myöskään unohtaa näiden asioiden suhteutta, suhdetta. Kun ajatellaan budjetointia, tällä hetkellä sen kasvattaminen ei näytä olevan mahdollista. Kuitenkin jatkamme keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ottamalla huomioon kotonoun sopimuksen pääperiaatteet. Nämä delegoitujen tehtävien osalta me puheenjohtaja Barroson johdolla, johdolla maaliskuussa tänä vuonna julkaisimme tällaisen uuden rakenteen joka heijastelee uutta toimielinten välistä eh, suhdetta. Yksi liittyy ohjelmoinnin joustamiseen, jolla pystytään priorisoimaan rahoitusta ja, ja, ja sopeuttamaan se nopeasti tapahtuviin muutoksiin. tää, tätä voidaan täytäntöönpanna delegoiduin toimin artiklan 290 mukaisesti. Lopuksi komissio pitää tätä mietintöä hyvänä se on hyödyllinen panostus tämän edellisen kehitysyhteistyörahoitusvälineen jatkon neuvottelujen kannalta. Kiitos. No niin, me päätimme asian keskustelun tästä ja asiasta äänestetään huomenna kello 12. 12. Seuraavana kollega Walliksin mietintö, toimintavaihtoehdot kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävä